Ja varapuheenjohtaja Mogherini saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. We face the biggest humanitarian... Kiitos puhemies. Syyriassa meillä on edessämme suurin humanitaarinen tragedia, mitä on ollut toisen maailmansodan jälkeen 6,5 miljoonaa syyrialaista on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja jos taistelut jatkuvat, heistä voi tulla huomispäivän pakolaisia. Noin 400 000 syyrialaista ei saa humanitaarista apua, erityisesti alueilla, jotka on piirtetty. Me olemme saaneet 4,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista lähimaihin ja todennäköisesti tämä määrä kasvaa, koska taistelut jatkuvat. Syyriassa käytetään nälkin näännyttämistä sodan välineenä haavoittumpia vastaan, miehiä, anteeksi, lapsia ja naisia vastaan. Ja ei riitä se, että Madajan on päästy viemään humanitaista apua. On muita alueita, joissa ihmiset eivät ole kaupalla saaneet ruokaa, lääkkeitä tai peruspalveluita. On ollut useita tulitaukoa viime kuukausina esimerkiksi Homsin alueella tämä antaa heitä toivoon, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan nopeasti koko maan kattava tulitauko opposition hallituksen välillä. Siviilialueiden pommittaminen, erityisesti sairaaloiden ja koulujen pommittaminen Syyrian hallituksen toimesta ja sen liittolaisten toimesta on loputtava ja siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet lakkaavat pommittamasta siviilikohteita. Ei saa hyökätä enää siviilialueelle ja on täysin toimittava kansainvälisen, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti. Olisi katastrofi, jos nyt kun toivottavasti saadaan poliittinen prosessi käyntiin, niin tilanne ei kuitenkaan siellä kentällä paranisi ja ihmiset kovasti kärsivät Daeshian vastaan on jonkun verran edistytty taistelussa Irakissa, mutta eninkään Syyriassa. Ja on sanottava, että terroristiryhmää ei saada täysin eh, voitettua, jos Syyrian sisäissota jatkuu. Daeshin propaganda mm, perustuu sisäiseen sotimiseen ainoastaan yhdistynyt Syyriä, Syyriä, joka lopettaa sisällissotansa ja joka löytää tien sovintoon, pystyy voittamaan Daeshin lopullisesti. Näinä päivinä ja viikkoina olen hyvin tietoinen tästä asiasta. Tämä on todellinen ehto, eli pitää taistella Daeshia vastaan ja voittaa Daesh. Me olemme kovasti työskennelleet saadaksemme näin yhtenäisen rintaman aikaiseksi sekä Syyrian sisällä että Syyrian ulkopuolella. Siinä Euroopan unionin rooli on ollut tärkeä aivan ensiksi humanitaarista syistä, mutta myös siksi, että tiedämme, että Syyrian sodan loppuminen koskee myös meidän turvallisuuttamme, sillä tämä on selvästi ehto sille, että voidaan paremmin taistella Daeshia vastaan. Tämä on meidän etymme mukaista. Syyrian tukiryhmässä Viinissä käytiin kaksi keskustelukierrosta, jotka olivat vaikeita, mutta menestyksekkäitä, ja New Yorkissa puhuttiin joulukuussa, ja tämän pohjalta saatiin 2254 turvallisuusneuvoston yksimielinen lauselma. Vihdoin saatiin kansainvälinen yhteisö tämän suunnitelman taakse pitää tukea Viennan, Viinin keskusteluja ja osoittaa syrjäläisille ja alueen toimijoille, että kansainvälinen yhteisö on yhtenäinen ja viitataan tietä näin eteenpäin. Päätöslausunnossa pyydetään syrjän sisäisiä keskusteluja hallituksen ja opposition välillä. Valmisteluja käydään ja Genevessä olisi tarkoitus periaatteessa ensi viikolla aloittaa nämä keskustelut. päätöslausunnossa puhuttiin kuuden kuukauden aikataulusta ja 18 kuukaudesta, jonka jälkeen pitäisi saada vapaat vaalit ja saada liikkeelle perustuslaista. Eli tapahtuipa vaalinpito miten hyvänsä, niin myös syyrän ulkopuolelta on niihin voitava osallistua. Tarvitaan luottamuksen rakentamista sopimus eh, eri osapuolten välillä ja on tarkasteltava taukoa ja sen täytetön panoa on valvottava. Tämä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma ja aikataulu, mutta aika ei saa haaskata ja nyt pitää olla selkeät tavoitteet, jotta voidaan saada toivoa siitä, että prosessi lähtee liikkeelle, kun rauha lähestyy ja kun prosessin alkamismahdollisuudet kasvavat, niin vaikuttaa siltä, että rauhan viholliset eh, pyrstelevät tässä yhä kovin vastaan. Pitää katsoa, että nyt on kuitenkin mahdollisuuksien ikkuna, jota ei aikaisemmin ollut. Ja ehkä tämä ikkuna ei ole pitkään auki, jos emme nyt käytä tilaisuutta hyväksi. Ja haluaisin myös lisätä, että minä uskon, että me pystymme nyt saamaan Syyrian eri osapuolet ja alueelliset toimijat saman pöydän ympärille myös siksi, että pystyttiin Iranin asiassa pääsemään sopimukseen. Ja tämä osoittaa, että voitaisiin käydä, tehdä edestä yhteistyötä tuolla alueella. Minä tulen tänne usein ja olen pitkään paikalla, pidän näistä parlamentin illoista. Eli sanoisin vielä, että kyllä nämä eh, ehdot nyt täyttyvät, mutta tie tulee olemaan mutkainen. Stafanen Mistura, kun edustaja saa meidän täyden tukemme. Me olemme tämän asian ottaneet esille kaikissa ulkoasain neuvostoissa. Viimeinen kokous pidettiin eilen, kuten ehkä tiedätte, ja puhuimme pitkään siitä, miten voidaan saada yhtenäistä tukea tälle prosessille ja Staffan de Misturille. Minä olen yhteydessä häneen jatkuvasti. Tapasin hänet muutama päivä sitten Brysselissä ja puhuttiin näistä neuvotteluista ja siitä, miten voidaan jatkaa eteenpäin ja miten Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa koordinoidusti voi osaltaan edesauttaa turvallisuusneuvoston päätöslauselman täytäntöönpanoa. Kuten sanoin eilen, ulkoministerit puhuivat jatkotyöstä päätöslauselman osalta. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot antavat tukea Syyrian sisäisille keskusteluille ja toimme välittäjänä ja annamme asiantuntijoita heidän käyttöönsä ja lähdetään rakentamaan konsensusta. Me tuemme tulitaukoja, kun ne saadaan voimaan, eli paikalliset tulitauot ja sitten kansallinen tulitauko. Me olemme sen jälkeen valmiita auttamaan syyrialaisia. Tämä liittyy myös paikallishallintoon ja maan jälleen rakentamiseen, niin kuin Irakissakin pyritään toimimaan, että nämä vapautetut alueet tai ne alueet, joilla on tulitaukoa, tulitauko voimassa, että siinä saadaan saman tien humanitaarista apua aina silloin, kun tämä on mahdollista. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on Syyrian kriisin hallinnossa suurin. Antaa me olemme 5 miljardia jo antaneet viime eilen päätettiin myös siitä, että pitää valmistella Lontoon konferenssia Syyria koskien ja myös Saksa, Norja ja Kuwait ovat mukana tässä 4. päivä helmikuuta. Me olemme tukeneet Turkkia ja valmistelemme lisää tukipaketteja Jordania ja Libanonia varten, ei ainoastaan tukeksemme niitä niiden tärkeässä työssä, kun ne suojelevat pakolaisia, vaan haluamme myös vahvistaa näitä maita, joiden kestävyys on koetuksella, erityisesti Jordaniassa ja Libanonissa. Tämä varmasti käy ilmi myös tämän iltaisissa keskusteluissa, mutta Euroopan unionin prioriteetti on se, että investoidaan näiden maiden kestävyyteen, jotta siellä ei tule esille suuria sosiaalisia, taloudellisia tai poliittisia ongelmia näin Syyrian kriisistä voisi tulla jotain vielä suurempaa. On tärkeää, että humanitaarinen vakautusapu mahdollisimman nopeasti mm, lähtee liikkeelle, kun Syyriassa olosuhteet muuttuvat. Eli sitten kun päästään jonnekin lähemmäksi rauhaa, niin maa voidaan jälleen rakentaa. Myöhemmin illalla puhumme myös Saudi-Arabian ja Iranin välistä eh, jännitteistä. Haluaisin sanoa, että olen puhunut molempien maiden ulkoministerien kanssa ja haluan tehdä selväksi, että on hyvin tärkeää, että Syyrian neuvotteluja suojellaan ja että ei saa tulla mitään sivuvaikutuksia eh, tälle kahdenväliselle prosessille, joka on jotenkin saatu alkuun. Ja on tärkeää, että Euroopan unioni yhdessä kumppaneiden, Yhdysvaltain ja muiden kanssa annetaan eteenpäin sama viesti kaikille osapuolille tuolla alueella. Kaikki ne, jotka voivat vaikuttaa sotaa käyviin osapuoliin Syyriassa. Kaikkien niiden pitäisi auttaa rauhan vaikealla tiellä. Tarvitaan luottamusta lisääviä toimia, jotta voidaan saada aikaiseksi sellainen ympäristö, joka takaa nämä keskustelut, jotta voidaan varmistaa, että prosessi on uskottava ja se tuo tuloksia syyrialaisille nopeasti. Tämä on siis poliittinen vaihe, se mistä päätettiin Viinissä ja New Yorkissa kansainvälisten toimijoiden kanssa. Siitä pitää tehdä todellisuutta, muuten tämä ei toteudu. Ainoastaan syyrialaiset osapuolet ja ihmiset voivat tämän mahdollistaa kansainvälisen yhteisön avustuksella. Se on valmis auttamaan. Viime viikolla tapasin Riyad Ashabin, joka on Syyrian opposition neuvoston koordinaattori ja minä vahvistin, että EU on valmis tukemaan neuvotteluita ja auttamaan kapasiteetin luomisessa ja auttamaan poliittisessa siirtymävaiheessa, kun se sitten alkaa. Me tuemme myös EUn lähettilän työtä neuvotteluissa ja olemme hänen rinnallaan yhdessä hänen kanssaan mietimme sitä, miten neuvottelut voidaan saada aikaiseksi. Tarvitaan edustavaa otos syyrialaisia ryhmiä, jotta voidaan päästä kauan kaivattuun konsensukseen. Ja sitten eräs seikka, joka usein unohdetaan, eli kansalaisyhteiskunnan rooli, kun pyritään konfliktista pääsemään. Uskokseni Syyrian sisäinen kansalaisyhteiskunta tulemaan tärkeässä roolissa, kun rakennetaan Eh, luottamusta ja pannaan täytäntöön tulitauko. Eli kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan keskusteluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikki vähemmistöt ja uskonnolliset ryhmät on otettava mukaan, jos joku ryhmä etnistä tai uskonnollisista syistä eh, jätetään pois. Tämä olisi mahdotonta kaikki on ottaa mukaan, jotta voidaan päästä kansalliseen sovintoon. Ja tämä on myös paras tapa voittaa Daesh. Tämä on osoitettu Irakissa aikaisemmin ja nyt on vältyttävä väl, niiltä virheiltä, mitä on tehty viime vuosina, jotta voitaisiin saada eh, sellainen syyria rakennettua, joka on kaikki mukaan ottava. Tämä työ on vasta alkanut, mutta rauha Syyriassa on mahdollinen. Ja viime vuosina on voitu osoittaa, että jotkut uskomattomat asiat ovat mahdollisia. Siirtymäkausi voi alkaa ja Daesh voidaan voittaa. Kansainväliset toimijat ovat vihdoin yhdessä viiden vuoden jälkeen. Viisi pitkää vuotta tähän meni ja nyt on syyrialaisten vuoro ryhtyä toimiin, jotta voidaan lopettaa sota, lopettaa Daesh ja me kerromme heille kaikille, että me olemme sitten heidän rinnallaan ja jatkossakin teemme työtä kansainvälisen yhteisön yhtenäisyyden eteen, jotta tämä prosessi voi onnistua. Kiitos, sain juuri kuulla uutisen, joka liittyy tähän edelliseen keskusteluun, mutta voin ehkä antaa teille hyviä uutisia. Eli Kolumbian hallitus ja FARC on juuri kertonut Havannassa, että on päätetty kahden välistä tulitauosta ja mekanismista, jolla se pannaan täytäntöön. Eli saimme juuri lähettilältämme Bogotasta tämän viestin. Toivottavasti näin käy useammin. No, se oli erinomainen uutinen. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Ja sitten käynnistämme keskustelun Syyrian tilanteesta. Ensin poliittisten ryhmien edustajat. Edustaja Gabriel kansanpuolueesta. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja. Kiitos sitoumuksestanne ja kiitos selkeästä viestistä. Te olette todellakin osoittanut, että tällä hetkellä Euroopan unionin haaste on se, että saadaan aikaan edistystä sekä poliittisella että humanitaarisella puolella. Ja haluaisinkin kiinnittää huomiota neljän elementin. Ensinnäkin tämä jäsenmaiden panos ja rahasto. Me tarvitsemme tässä apua tänään, mutta meidän on myös ennakoitava huominen tilalle. Jäsenvaltioiden täytyy pitää lupauksensa, eivätkä ne saa unohtaa, että tämäkin on yksi vastaus hakia kriisiin, joka niin huolestuttaa jäsenmaita. Sitten Geneven tilanne, tilanteen paikan päällä täytyy heijastella sitä, mistä nyt puhumme, meidän täytyy kunnioittaa kaikkia neuvotteluihin osallistuneiden tarpeita. Kolmanneksi, mikä on opposition valtuuskunnan kokoonpano, joka osallistuu neuvotteluihin? Kaksi huomautusta, nimittäin kansainvälisten tukiryhmien jakolinjat eivät saa haitata tätä prosessia. Ja toiseksi tiedän, että Mistura kiinnittää tähän erityisesti huomiota, nimittäin naisten osallistuminen. Se on hyvin tärkeä investointi Syyrian tulevaisuuteen. Sitten eilen e, ulkoministerin, Jordanian ulkoministerin kanssa käymänne keskustelut e, Libanonin tuki on erittäin tärkeä asia. Kriisiä täytyy hallinnoida, täytyy investoida Välimeren avainkumppaneihin. E, meidän täytyy oppia tästä Syyriankin kriisistä monta läksyä. Kiitos. Postinaru on nome Kiitoksia sitten Postinaru sosialistien ryhmästä. Kaksi minuuttia. Mille grazie, onorevole presidente. Kiitoksia, puhemies. Korkea edustaja, komission korkea edustaja Syyrian sisällissota on nyt kestänyt kuusi vuotta on nähty, millaista hulluutta väkivalta ja sota saa aikaan. Olemme nähneet syrjäläisiä lapsia, jotka nääntyvät nälkään, ja on ollut hienoa nähdä, että inhimillistä humanitaarista apua on vihdoinkin saatu paikalle. Yli 40 000 ihmistä on kärsinyt nälänhätä jo ja Syyriassa on toinen kaupunki, joka on samassa tilanteessa. Ja totean saman kuin vankimuun. Se, että nälkää käytetään sotan välineenä, se on sotarikos ja siitä on langetettava rangaistus. Meidän täytyy puuttua tilanteeseen poliittisesti välittömästi ja se on mahdollista ainoastaan, jos me sovellamme päätöslauselmaa ja Viinin päätöslauselmaa. meidän täytyy pitää mielessä, että meidän on luotava olosuhteet kestävälle rauhalle. Pommitukset, myöskin ne, joita venäläiset tekevät, tuhoavat myöskin siviilikohteita, rakennuksia ja maltillisen opposition kohteita. Meidän täytyy saada mukaan Irak, Iran, Turkki, Saudi-Arabia ja kaikki paikalliset ja alueelliset toimijat. Pidän hyvänä YK toimia ja myöskin lahjoittajakonferenssia Syyrialle, joka kokoontuu 4. helmikuuta. Syyrian rauha on ainoa mahdollisuus taata se, että voitamme Daeshin. Ja tällä tavalla voimme myöskin estää pakolaisten tulon. Ja toivottavasti Daeshin hulluus saadaan jonain päivänä päättymään. Minuuto. Kiitos sitten Belder yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Korkea edustaja, kaksi kysymystä, jotka liittyvät tähän Syyrian tragediaan. No se, että 100 000 ihmistä on jäänyt nyt piireytyiksi ja että kristillisten yhteisöjen oikeuksia on vähennetty. Tällä tavalla on tietoisesti äh, saatu nämä ihmiset kärsimään näillä alueilla. Kafrajassa, Etlepissä, Nuvelissa, Zahrase, Aleppossa ja myöskin 200 000 syyrialaista on jäänyt ISISin piirittämäksi. Ja kaikki nämä alueet ovat alueilla, joilla lentää Isiksen vastaisen koalition lentokoneita. Ja kysyisin nyt teiltä, miksi ainoastaan venäläiset tiputtavat elintarvikepaketteja näille alueille, eikä Euroopasta tule mitään. Ja sitten myöskin kurdialueiden tilanne. Siellä on takavarikoitu kristityille kuuluvia taloja ja omaisuutta al ja Kamisilin alueella, ja meidän täytyy voimakkaasti Euroopan taholta torjua tämä tilanne. Oikeudet kuuluvat kaikille. Kiitoksia. Litska. Kiitoksia sitten Telitska Allesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut Kolumbien tilanteen johdosta. Mukavaa olla täällä vielä yli puolen yönkin, jotta voin onnitella Syyriankin takia. Turhaa minun on tässä toistaa kaikkea, mitä täällä on sanottu viime päivinä on tapahtunut paljon, mutta muutama sana kuitenkin. Ensinnäkin on aivan selvää, että nämä viisi kamalaa verisen sodan vuotta vaikuttavat kaikkeen. Ne vaikuttavat tietysti ennen kaikkea syyrialaisiin, mutta ne vaikuttavat myös kaikkiin muihin. Me voimme nähdä hirvittävät Daeshin terroristi-iskujen eh, seuraukset eh, turkkilaisiin, venäläisiin, saudiarabialaisiin, libanonialaisiin, vain muutamia mainitakseni kysymykseni. Viime vuosi oli ehkä sellainen herättelyn aika ja Syyrian sota todellakin muotoilee politiikkoja uudestaan koko mantereella, voisi sanoa ennen kaikkea vastauksena Syyrian pakolaisten tuloon. Se on jopa kyseenalaistanut Euroopan unionin olemassaolon syyn ja Pariisin terrori-iskut tosiasiassa merkitsivät sitä, että uhka on yksi suurimpia päivittäisiä huolenaiheita koko mantereella. Minä uskon, että Genevessä pääsemme eteenpäin. Neljä asiaa. Minä luen ne tästä. Kaikkien mukaan Assadin hallituksen, Iranin ja muiden täytyy kunnioittaa turvallisuusneuvoston lauseketta ja välittömästi lopettaa hyökkäykset siviilejä vastaan, jotta humanitaarinen apu pääsee kaikille Syyriaan, että voidaan kaikkia apua tarvitse auttaa mukaan luettuna piirretetyillä alueilla. Poliittiset, eh, mitään poliittista tilanteita ei voida kuvitellakaan ilman, että humanitaarista tilanteita saadaan parannettua ihmisten elämää maassa todelliset keskustelut ja agenda kohti kaikkein mukanottavaa hallitusta. kymmenen sekuntia vielä. EU täytyy lisätä on kansallisia näyttelyitä. Kaikki alueelliset ja muut vallat saadaan kunnioittamaan sopimuksia, jotka on saatu aikaan, jotta edistys saadaan aikaan. Laajemman sodan estäminen Syyriassa ja eskaloitamisen estäminen ja islamilaisen valtion pysäyttäminen on tarpeellista. Mitkään toimet eivät to- auta ennen kuin ISIS on päihitetty. Tämä on tärkein prioriteetti. Toivotan teille kaikkia enemmistöstä ja tietystikin on, voin todeta, että Tsekin lähetystä joka on Syyriassa viimeinen eu lähetystä on valmis auttamaan teitä humanitaarisessa työssä. Kiitoksia. Thanks. I hope you... Kiitoksia. Toivon mukaan pitäydytte puheaikoihinne, koska te käytitte jo enemmän kuin minuutin yliaikaa. Seuraava edustaja Kotski. Kiitoksia puhemies. Arvoisa äh, rouva Mogherini, en tiedä, onko täällä ketään, joka voi sanoa mitään hyödyllistä asiasta Syyriasta. Jos täällä ketään on, joka voi sanoa, niin äh, tätä pitää miettiä Kyse on pienestä ihmisryhmästä, joka on täällä. Kaikki puhuivat arabikeväästä, monet äh, sanoivat tuolloin, että on tulossa hyvin kylmä arabitalvi ja se on nyt tullut miljoonia pakolaisia, satoja tuhansia ihmisiä on kuollut. Jos me nyt haette, haemme äh, tähän ratkaisua, Euroopan ja maailman johtajat pitäisi saada pöytään. Sinne pitäisi saada samaan pöytään oppositio ja hallitsevat puolueet. Yhä enemmän kasvavat jännitteet Saudi-Arabian ja Iranin välillä. Ja Turkin armeija taas on kurdeja vastaan. Haluaisin täällä vedota kaikkiin, rouva Mogariini soittakaa entiselle Yhdysvaltain presidentti Bushille ja sanokaa, että katsokaa nyt millaisia seurauksia on sillä, mitä on tehty. Poliittiset tavoitteet eivät ole tuottaneet hedelmää. Katsokaa näitä miljoonia pakolaisia, niitä, jotka ovat kuolleet. Kaikki on teidän syytänne. Kiitos sitten Rova Lohpiler. Mikrofon, please arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja. Viiden keskustelut marraskuussa antavat uutta toivoa sen osalta, että Syyrian rauhanneuvottelut saataisiin liikkeelle. Nyt tämä prosessi on pysähtynyt. Genevessä voidaanko ylipäänsä järjestää tulevaa tapa? tilaisuutta on nyt vaakalaudella. Tärkeimmät kriittiset seikat ovat asiat, joihin ei saatu minkäänlaista yhteisymmärrystä mukaan ottana keskeinen vaatimus, joka Syyrian oppositiolla on, eli se, että hallituksen joukot ja liittoutuneet lopettavat siviilien pommittamisen ja saarron, kun ihmiset kuulevat siellä nälkään. Kammattavat olosuhteet Madajassa esimerkiksi ovat tästä räikeä esimerkki. EU täytyy erityisesti painostaa Syyrian liittolaisia, Venäjää ja Irania, jotta tämä sivileihin kohdistuva sota saadaan loppumaan. Lisäksi ennen seuraavaa neuvottelukierrosta täytyy selvittää, ketkä kaikki ovat osallistuneet hirmutekoihin, erityisestikin Syyrian kurdien osallistuminen. Pitäisi ottaa huomioon, tähän euroon täytyy ottaa kantaa mahdollisimman kaikki osapuolet mukaan ottava lähestymistapa täytyy omaksua. Humanitaarista tilannetta täytyy kerta kaikkiaan voida parantaa. Syyrian siviilien asema täytyy voida parantaa myöskin naapurimaissa. Helmikuussa Lontoossa avunantajakonferenssin yhteydessä EU pitäisi varmistaa, että riittävästi määrärahoja on humanitaarista apua varten, jotta apu pääsee perille ja hyvin nopeasti, jotta voidaan kärsiviä ihmisiä auttaa. Edustaja hyvä. Kiitoksia puhemies. 25. tammikuuta sovittu neuvottelu syyrialaisten kanssa on asia, josta haluaisin kysyä korkealta edustajalta. Nimittäin voitaisiinko itse asiassa tätä lykätä sopimusten puuttumisen takia, koska te itse olette myöntäneet, että ette ihan tiedä, mitkä opposition edustajat olisivat keskusteluissa mukana, joten minusta näyttää aika kummalliselta, että nyt neuvotellaan. Tavoitteet ovat toki kunnianhimoisia, mutta täytyisi tuntea myös tie, mitä pitkin niihin päästään. Pitäisi sanoa myöskin totuuden sanoja humanitaarisen tilanteen vastuuhenkilöistä ja pitäisi saattaa kaikkien tietoon myös se, mikä syyrialaisen opposition perustavanlaatuinen rooli on ollut. Ja myöskään, myöskään Turkista ei puhuta koskaan. Minun mielestäni olisi mielenkiintoista tietää, mikä EUn kanta on esimerkiksi ISISin harjoittama salainen öljykauppa Turkin suuntaan. Ja ovatko venäläiset nauhoitteet todenmukaisia. Me täällä Euroopassa saamme tietoja tältä alueelta Moskovan kautta ja Venäjähän oikeastaan Daeshia vastaan taistelee pommittamalla. Muuta, muuta taistelua oikeastaan ei edes ole käynnissä. Tämä on totuus. Seuraavaksi edustaja Golnish, olkaa hyvä. 200 000 uhria ja valtavasti ihmisiä, jotka ovat vandalismin, islamismin uhreja. Syyrialaiset, jotka joutuvat poistumaan maastaan, heitä tapetaan ja aivan kuten äh, Hasake äh, joutuu kärsimään kuolemantuomioon. Nyt tämä pitää lopettaa, mutta jotta se voitaisiin lopettaa, on tiettyjä ehtoja. Ensinnäkin pitää keskustella laillisen hallituksen kanssa, vaikka joskus mietitään, että äh, ei voida tällaisen osapuolen kanssa neuvotella. Sitten Turkki, Saudi-Arabia, Katar, heidän pitää aut- lopettaa apunsa jihadisteille Eh, lisäksi pitää puuttua Iranin eh, Venäjän toimiin, samoin kuin noudattaa turvaneuvoston päätöksiä. Eh, ei voi kuvitella, että voidaan päättää ainoastaan kaikki sillä, että laitetaan käyntiin nämä lailliset vaalit. Jihadistit eivät koskaan hyväksy minkään näköistä sopimusta tällä tavoin. Tarvitaan siis viides ehto. Pitää saada väkisin rauha kansainvälisin voimin. Siellä pitää olla mukana myös islamilaisia valtioita ja tässä pitää noudattaa YK päätöslauselmaa kyseessä eivät ole länsimaailman pommitukset, jotka saavat rauhan aikaan. Tiina. Edustaja Stettina seuraavana paní předsedající dámy a pánové islámský stát. arvoisa puhemies hyvät naiset ja herrat isis ja assadin hallinto ovat päätoimijoita sisällissodassa joka nyt on käynnissä. assadin hallinto kuitenkin on riippuvainen liittolaisistaan. venäjä lähti puuttumaan tähän konfliktiin viime vuoden syyskuussa siinä vaiheessa, kun Assadin joukot olivat pääsemässä niskan päälle. Ja itse asiassa hallinnon pelasti Venäjä ja sota pitkittyi ja pakolaisvirrat lisääntyivät. Nyt sitten Euroopassa jotkut vaativat Assadin kanssa yhteistyötä jopa Tsekin, Tsekin edustaja pyysi tukea Assadille. Ja vielä täällä täälläkin, vieläpä täälläkin kuullaan ajatuksia siitä, että Venäjän kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä terrorismin juurimisessa minun mielestäni se on absurdia. Yksi syy siihen, miksi näin ei pitäisi toimia, on se, että se tarkoittaisi yhteistyötä sellaisten valtioiden kanssa, jotka tukevat terrorivaltioita. Eli yhtäältä meillä on pakotteita Venäjää vastaan ja toisaalta tehtäisiin yhteistyötä. Ja toisaalta sitten myös Assadin hallinto on paljon vaarallisempi kuin ISIS. ISIS on aiheuttanut noin 1400 kuolemaa ja Assadin hallinto yli 12 000 samana ajanjaksona, ja tämä pitää sisällä myös naisia ja lapsia. Syyrialaisia on kidutettu myös paljon Assadin hallinnon toimista ja sen aikana, ja minä katson, että Assadin hallinto on kyllä vielä paljon vaarallisempi kuin ISIS. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Weidenholzer. Kiitos, puhemies. Tapahtumat ovat valtaisa tragedia. Satoja tuhansia ihmisiä on kuollut, koteja on tuhottu, monet ovat menettäneet elinkeinonsa, ja ovat joutuneet pakoon koristaan. ja kaikki nämä luvut ovat hirvittäviä. Naapurialueet ovat valtavan taakan alla naapurimaata ja pakolaisaalto koettelee myöskin Euroopan unionia. Sitten nopeasti saataisiin Syyrian sotaa päätökseen. Tämä on kiireisempi asia, kiireisempi asia kuin koskaan. Näinä päivinä olemme, olemme kuulleet, kuinka YK on päätösauselma on tämä kuuluisa valonpilkahdus tunnelin päässä. Kaikkiin konfliktin osapuolten pitäisi tarttua tähän toivon kipinään. Nyt pitää asiat saada liikahtamaan. Ja toivon tässä yhteydessä, että korkea edustaja aivan erityisesti saisi kiitokset hänen ponnisteluistaan. Hän on usein toiminut kulissien takana ja vienyt asioita parempaan suuntaan. Kaikki odottelemme ensi viikolla, ensi viikon tapahtumia. Jotkut ihmiset kuolevat, tällä välin ihmiset kuolevat nälkään, jotkut pakenevat pommeja. Sota täytyy saada lopetettua ja myöskin hallituksen täytyy lopettaa pon, pommitukset. Nyt ei ole kyse suuresta ihmeestä, vaan kyse on siitä, että pidämme kiinni lupauksista. Me tarvitsemme turvallisia alueita, joille ihmiset voivat palata, koska suurin osa heistä haluaa palata koteihinsa. Kobanen jopa tuhannet ihmiset ovat palanneet joka ikinen päivä huolimatta siitä, että kaupunki on suurimmalta osin tuhottu. Monet ihmiset, kauat vielä alueella, näkevät nälkää, ja lisäksi siellä käytetään rypälepommeja, poliittisia vankeja on paljon, demokraattia täytyy saada palautettua, internet, demokraatit ovat joutuneet, internetin käyttäjät, demokraatit ovat joutuneet sortoimien kohteeksi, kaikista edes tiedetävätkö heinä elossa. Nyt tarvitaan uusi Marshall-suunnitelma koko tuota aloittaa varten, avustusohjelma. Tältä pohjalta sitten vasta ihmiset voivat sinne palata arvoisa Kiitoksia puhemies. Nyt kun on täytäntöön suunnitelma vetoan teihin, että Syyrian sota lopettaisiin, pitäisi eh, lopettaa Assadin tukeminen meidän pitäisi muistaa eh, se, miten paljon viattomat kärsivät. 2016 on nyt vuosi ja me olemme vedonneet asiaan edelleenkin Assad on vallassa ja Venäjän iskut koskevat. Teidän pitää tehdä kaikkenne ja meidän pitää tehdä kaikkemme. Meidän pitäisi kaikkien puuttua tähän vakavaan tilanteeseen. Meidän, meillä pitää olla johtajuutta, koska tarvitaan sitoutumista, jotta saadaan humanitaarinen apu paikalle. Pakolaisia on tulossa Syyriasta ja Syyriassa on heitä myös, joten meidän täytyy miettiä, miten paljon Syyria, äh, Syyria ja sen kärsimykset, äh, ja se vaikuttaa myös meihin, pakolaiset, jotka tulevat tänne. Meidän täytyy saada tilanne loppumaan, meidän pitää tehdä enemmän. Ora, mutta on Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Syyrialaiset viettävät kohta viisivuotispäivää sodalleen. Nyt on nähty, että tämä on todellakin painajainen kansalaisille. Syyria on kaauksessa ja länsimaiset hallitukset ovat siihen vaikuttaneet, koska he ovat tukeneet Syyrian Mm, Syyrian äh, ryhmiä, jotka ovat kuitenkin olleet melko maltillisia. Ja tällä hetkellä vielä äh, äh, Syyrian hallitus 40 000 meidän asukasta nähty, mitä heille on tapahtunut, mutta islamistit, salafistit ovat iskeneet siellä. Tässä käytetään myös kansainvälistä apua muihin tarkoituksiin. Pitää muistuttaa teitä myös kansalaisista siellä islamisti kapinalliset toivat ja islam, islamistinen valtio perääntyy, mutta samaan aikaan on hyvin tärkeää, että normalisoimme diplomaattisuhteet Syyrian hallituksen kanssa. Viimeisin kemiallisten aseiden kieltosopimus muistutti, että kemialliset aseet ovat tuhoutuneet. Kiitos. Next one, Mr. Khan. Kiitos sitten edustaja Khan. Rouva puhemies, olemme nähneet kauhistuttavia kuvia naisista, lapsista ja vanhuksista, jotka näkevät nälkää Marajassa. Nälkään näännyttämistä ja saartamista on käytetty sota-aseena elintarvikkeita ja lääkkeitä ei saada päälle, paikan päälle. Ja tällaisten aseiden käyttö on sodassa kiellettyä. Saartamisen, piirityksen käyttö sotaseena ja nälän käyttäminen on kiellettyä. YK on arvioinut, että 400 000 ihmistä näkee nälkää 14 alueella. EUn täytyy vaatia, että humanitaarinen apu ja sen perille pääsy ta- taataan ehdottomasti. ISIS kasvaa koko ajan niin pitkään kuin kansainvälinen yhteisö sallii tällaisen nälkään näännyttämisen ja saaren jatkumisen. Meidän täytyy toteuttaa Viinan, Viinin prosessin mukainen toimintasuunnitelma. Ilman kansainvälisen yhteistön, tu, yhteisön tukea emme voi neuvotella poliittisesta ratkaisusta ja transitiosta. Ja teidän, tehtävän, tai teidän päätöksenne tuen antamisesta Jordanialle on tervetullut liikku. Myöskin arvostan Saudi-Arabian ponnistuksia sen suhteen, että kaikki osapuolet saataisiin yhteen niin, että saataisiin luotua äh, muslimien laajapohjainen koalitio ekstremismiä vastaan ja islamismia vastaan. On ehdottoman tärkeää, että saadaan koko alueen vakavin humanitaarinen kriisi päättymään, jotta rauha ja vauraus voisi tulla takaisin kaikkien syyrialaisten äh, ulottuville. Yes. Edustaja Arantalo esittelee sinisen kortin kysymyksen. Olkaa hyvä. Leader. Herra Koon. Jeremy Corbyn on sanonut, että ISISillä on kyllä hyvätkin puolensa. Oletteko samaa mieltä hänen kanssaan? Ja mikäli olette, niin mitä hyvää ISIS teidän mielestänne on? All I know is that we need... No minä tiedän pelkästään sen, että ISISin kanssa täytyy saada ratkaisu aikaan. He käyttävät islamin nimeä niin kauhean harmin ja tuhon aikaansaamiseksi koko maailmassa ja meidän täytyy tehdä kaikkien yhteistyötä isiksin eliminoimiseksi. eliminoimiseksi. Edustaja Kotsoliina seuraavana. Eh, Tänä iltana olemme sellaisessa vaiheessa keskustelua, että tässä voidaan lisätä vain seuraavaa. Kehotamme teitä jatkamaan tätä tärkeää työtä paikallistasolla niin, että voitaisiin saada uskottaviksi kaikki YK tekemät päätökset, jotka se teki joulukuussa 2214 numeroista päätöksistä on kysymys. Seuraavina päivinä ja viikkoina olisi saatava aikaan konkreettisia toimenpiteitä. Eli tällainen luottamuslause ja luottamuksen pyyntö kaikilta parlamentaarikoilta pitäisi YK on suuntaan esittää niin, että, kaikki, että tehdyt päätökset ja julkilausumat pantaisiin täytäntöön. Mehän tiedämme, että esteitä on. Humanitaarinen kriisi on käynnissä ja olen sanonut jo aikaisemminkin, kun olemme tavanneet täällä, että kyseessä on todellakin koko sukupolven kokoinen tragedia, joka koskee ennen kaikkea pikkulapsia. Erityisesti pikkulapsia on suo, pyrittävä suo, suojaamaan ja erityisesti kouluttamaan ja sivistämään. On hyvin vaikeaa saada tulitauko aikaiseksi. Se vaatisi kaksi eh, ehtoa täytettäväksi. Ensinnäkin täytyisi saada eliminoitua erilaiset eh, eroavaisuudet eri ryhmien välillä ja toisaalta pitäisi saada ja puheenjohtajaa keskeyttää. Next one, miss... Seuraavaksi edustaja Freund. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Me aivan oikein yhä uudelleen pahoittelemme sitä, että meidän päätöksemme ja julkilausumamme pistää hyvin hitaasti täytäntöön rauhanprosessi Syyriassa. Valitettavasti kuuluu juuri tähän kategoriaan. hyviä uutisia luvattiin, niin kuin Kolumbiankin yhteydessä. Pelkään pahoin, että nyt kun on lukenut New York Timesia, vaikuttaa siltä, että opposition, kun piti maanantaina tulla saman hinnoittelupöydän ääreen, nyt vaikuttaa siltä, että me ei välttämättä toteutu, toteudu. Kaikki tuntuvat haluavan rauhaa, mutta tie rauhaa, rauhan tuntuu kulkevan sodan kautta. Täällä usein jo puhuttiin Madajan kaupungin avustustoimista ihmiset äh, ovat jo kuolemaisillaan nälkään. Sitten vasta autetaan. Rauhanprosessi on vaikea kyllä, mutta niin kuin atomineuvottelutkin Iranin kanssa, tässäkin yhteydessä Euroopan täytyy tässä toimia voimakkaammin ja ponnekkaammin ei pelkästään pakolaisten vuoksi, vaan niiden ihmisten vuoksi, jotka ovat siellä vielä paikan päällä. Nyt puhutaan englantia. Kenties teidän pitäisi tarttua puhemen luuron ja koota nämä kaikki samat ihmiset pöydän ääreen, neutropöydän ääreen mahdollisimman nopeasti. Laki. Andrew Lackis, seuraavana, olkaa hyvä. Syyrian kansan draama jatkuu tuhansia kuolleita miljoonia, miljoonia pakolaisia. Viime kokouksen jälkeen meillä ää, oli hiukan toivoa, mutta humanitaarinen apu, ää, siitä kuulimme pari viikkoa sitten, nää, tuhansia kuoli viisi ää, viisi humanitaarisen avun työntekijää ja muita siviilejä, 400 joutuivat Daeshin käsiin. Meidän täytyy saada aikaan rauha Syyriaan ja koko alueelle. Haluaisin viitata pakolaiskriisin ja nyt on aivan selvää, että emme saa mitään aikaan ilman rauhaa ja tasapainoa Syyriassa. Euroopan johtajien pitää täytäntöönpanna nämä päätökset, jotka koskevat pakolaisia, koska muuten sopimukset vaarantuvat. Kiitos sitten menettely ilman puhelista yksi per ryhmä. Ensimmäinen puhuja on edustaja Petir. Rouva puhemies, uskon, että Keskeisen tärkeää on löytää konfliktin poliittinen ratkaisu, sellainen poliittinen ratkaisu, jossa olisivat mukana kaikki sidosryhmät, jotta Syyrian tilanne saataisiin vähitellen ratkeamaan viiden sotavuoden jälkeen ja jotta rauhan neuvotteluista tulisi myöskin tuloksia. Vaarana on, että Daesh on hajottamassa Syyriaa. Se vaatii yhtenäisyyttä, jotta se saataisiin, saataisiin tuhottua. 2015 helmikuussa se hyökkäsi tuhansiin syyrialaisiin kyliin ja, ja äh, kidnappasi tuhansia ihmisiä ja ihmiset joutuvat pakenemaan kotoaan. Tilanne on pahentunut entuudestaan. Kristityt ovat uhattuna ja tämä on menetys sekä Syyrialle että meille. Yhteiskunnan on ymmärrettävä, että uskonnonvapaus on yksi demokraattisen kehityksen peruspilareista. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta rohkais, voisimme rohkaista kaikkia toimijoita ja sidosryhmiä tekemään kaikkensa, jotta rauha saataisiin aikaiseksi ja saataisiin asianmukaista toimintaa esisiä vastaan. Edustaja Lauristin seuraavana. At first I want... Rova puhemies, ensinnäkin haluaisin kiittää todenteolla Mogherini ja kaikesta siitä, mitä hän tekee, mutta erityisesti tästä erittäin varovaisesta toivon viesteistä, jonka hän tänään meille toi. Nyt on todellakin pienestä toivokkuudesta kyse ja mahdollisuuksien ikkuna on avautumassa. Tässä samassa yhteydessä haluan myöskin todeta, että kenties meidän täytyy alkaa enemmän miettiä Syyrian konfliktin jälkeistä tilannetta. Meidän täytyy lähettää viesti Syyrian ihmisille, mukaan niille, jotka ovat täällä tänään, niin pakolaisille, jotka ovat leireillä te oikein totesitte, että meidän ei pitäisi toistaa niitä samoja virheitä, jotka tehtiin Irakissa ja Afganistanissa. Yksi virheistä oli se, että nämä maat eivät saaneet länsimailta ja maailman demokraattiselta puoliskolta inhimillisiä resursseja, joilla olisi voitu rakentaa uusi demokraattinen Irak. Meidän täytyy lähettää viesti varsinkin nuorille ihmisille, jotka ovat pakolaisia sen osalta, että kaikkein tap, paras tapa toteuttaa toiveet on saada koulutusta ja sitten palata Syyriaan, ei pelkästään oman elämän parantamisen vuoksi, vaan sen vuoksi, että täten annetaan Syyrialle tulevaisuus. Tämä olisi osa tätä Marshall-suunnitelmaa, koska tällainen Marshall-suunnitelma tuleekin tarvitaan Syyriä varten. Kiitoksia sitten edustaja Marias. Kiitoksia puhemies. Daeshin häviö tarkoittaisi sitä, että, ei välttämättä tarkoita sitä, että Syyrian sota loppuu. Jos nyt rakennetaan Syyria maana, jossa olisi perustuslaki, siellä tarvitaan myös vaalit ja tämän lisäksi meidän täytyy vähentää niitä joukkoja, jotka tekevät yhteistyötä jihadistien kanssa. Meidän täytyy tehdä selväksi, että Saudi-Arabia, Katar, Katar ja muut, jotka tukevat näitä ja eh, Se ei voi jatkua enää. Kolme miljardia eh, on eh, suunnattu jo pakolaisvirtojen tukimiseksi. Ja meidän pitää muistaa, mitä tapahtuu Turkissa. Siellä rikollisjärjestöt vievät näitä pakolaisia Eurooppaan. Tilanne on tulossa proaktiivisemmaksi ja meidän täytyy saada aikaan jotakin myös Turkissa. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkeudustaja. Haluaisin tässä todeta ensinnäkin sen, että ei ole sellaista edistystä Syyriassa, mitä toivottaisiin ainakaan sen, sen suhteen, mitä esimerkiksi Turkki ja Saudi-Arabia toimivat. Siellähän suljetaan silmät tältä salaiselta öljykaupalta ja myöskin siltä, mitä Kurdistanissa tapahtuu. Se, että emme näe edistystä tämän ko- koalition suhteen, johtuu siitä, että hallitukset eivät ole koordinoineet toimintaansa. Vision, visio, joka on itse asiassa täysin obsessiivinen, pakkomielteinen USAn taholta, on osoittanut meille myös sen, että on keskusteltava myöskin Syyrian hallituksen kanssa. Muuten ei Syyrian sisäistä neuvottelua voi tapahtua. Mutta USA ja EU eivät voi määrittää Syyrian tietä, ei myöskään Venäjä, vaan sen täytyy tulla syyrialaisilta itseltään. Se, siitä ei voida neuvotella pelkästään Viinissä, New Yorkissa tai jossakin muualla. Sitten edustaja Castaldo. Sen jälkeen, kun on ollut paljon epäselvyyttä siitä, miten pitäisi toimia. 400 000 nälkää näkevää kuollutta, miljoona pakolaista, niin voidaan sanoa, että paljon ei ole saatu tehtyä. Voitaisiin sanoa paljonkin, paljonkin toimijoiden valinnasta erilaisia organisaatioita. Siellä on ollut esimerkiksi Saudi-Arabian edustajat, siellä on kaikenlaisia jihadismin edustajia alueelliset toimijat, jotka ovat aktiivisimpia, niin heistä voidaan kysyä, että haluavatko he todellakin rauhaa. Jos nyt tässä mietitään esimerkiksi Nimr Nimirin teloitukseen, niin näyttää siltä, että poliittinen agenda on heille tärkeämpi. Eikä me puhuta senkään enempää, sen enempää myöskään Dur, Turkin toiminnassa. Assadin hallinnon kysymys on myös ratkaisematta. Venäjä, USA, Iran ja niin edespäin Pelata tässä aikaa itselleen. Positiivista kuitenkin tässä yhteist- mahdollisessa yhteistyössä olisi jotakin tehtävissä. Pitäisi, meidän pitäisi ensinnäkin katkaista rahoitushanat ja asetoimitukset DAISilta. Rahoitusta on edelleen tarjolla ja Syyriassa ja Irakissa öljylähteet pulppuavat kuin ennenkin. Meidän on saatava toiminta aikaiseksi, vaikka on valittava vaikeitakin reittejä. Dios. Epitidios seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Minun näkemykseni on se, että Syyrian tapauksessa Euroopan unioni epäröi täytäntöönpanossa, joka se olisi taannut kuitenkin jonkinlaisen ratkaisun kriisiin asioita hoidetaan ikään kuin filosofisesti, aivan yleisluontoisesti, eikä nyt ryhdytä niihin toimiin, jotka voisivat puuttua humanitaariseen kriisiin, joka vain kärjistyy. Monet kuolevat edelleen, siellä on taisteluja, ihmiset kuolevat joko Daeshin toimien takia tai muiden toimien takia. Euroopan unioni on ikään kuin tarkkailijana vain. On kuitenkin selkeitä ratkaisuja. Meidän pitää eristää ne maat, jotka tukevat jihadisteja, eli Turkki, Katar, Saudi-Arabia. Ja toiseksi Euroopan unionin pitää ryhtyä välittömästi neuvottelemaan Venäjän kanssa, presidentti Assadin kanssa, Syyrian kurdien kanssa, samoin kuin Syyrian opposition kanssa, jotta saadaan aikaan uusi hallinnon ilmapiiri tähän maahan ja voidaan ratkaista tilanne tämä veren vuodatus, joka on häpeällinen asia Euroopalle. Nyt sitten korkea edustaja Rova Mogherini, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Ensinnäkin haluaisin todeta, Kyllä, kyllä. Minä todellakin yritän näyttää pieniä toivon merkkejä, koska olen vakuuttanut siitä, että mikäli me emme määriteltä syitä, joita meillä on toivoon, meidän on hyvin vaikea aikaan saada muutoksia, jotka ovat tarpeen, jotta parannusta tapahtuu. Mutta toden totta, tie tulee olemaan pitkä ja kivinen. Joten älkää odottako mitään dramaattista käännettä parempaan ainakaan pian. Mitä loppujen lopuksi saadaan aikaan? Toivottavasti vie asiat oikean suuntaan, mutta meillä on kaikkea muuta kuin ratkaisu sotaan näköpiirissä. On kyllä totta, että mikäli verrataan tilannetta siihen, joka valitsi vuosi sitten, silloin kanssa yhteisö ei ollut yhtenäinen, eikä aluekaan ollut yhtenäinen. Eikä mitään tietä ja prosessia ollut olemassakaan, ei mitään suunnitelmaa, ei mitään aikataulua tänä päivänä olemme todenteolla paljon paremmassa tilanteessa. Tämä mahdollistaa sen, että meillä on nyt jonkinlaista suuntaa, jonne mennä, ja jonkinlaiset olosuhteet, joissa pystymme aloittamaan keskustelut ja voimme pistää täytäntöön aikataulun ja suunnitelman. Tämä on meidän roolimme nähdäkseni Euroopan unionina me teemme koordinoidusti työtä kaikkien savateiden kanssa, niiden kanssa, jotka istuvat neuvottelupöydän ääressä ja niiden kanssa, jotka käytävät neuvottelupöydässä. Siksi nämä on erittäin tärkeää jatko, jatkuvasti tuoda Syyriä ja Syyrian kriisi ulkoisen neuvoston esitystä niin, että 28 jäsenvaltiot ovat kaikki mukana tässä prosessissa täysimittaisesti, ja että Euroopan unioni kokonaisuudessaan on paikan päällä keskustelussa, että jatkuvasti saadaan myöskin feedbackia suuntaan ja toiseen. Toivon mukaan voimme tehdä samoin parlamentin kanssa, koska tiedän hyvin, että parlamentti on erittäin tärkeä toimija yhteistyössä meidän kanssamme. Uskoakseni tämä on meidän roolimme. Ei kyse ole niinkään siitä, että esitetään mitään ehtoja, ehtoja, vaan pikemmin me pyrimme luomaan olosuhteet, joissa neuvottelut voidaan aloittaa ja joissa neuvotteluista voidaan saada kantulosta vahvasti tekemällä yhteistyötä YK kanssa. Monet teistä esittivät kysymyksiä, jotka liittyivät opposition valtuuskunnan kokoonpanoon, aikatauluun, keskustelun muotoon, keskusteluihin, tule, tullaanko neuvotteluita käymään maanantaina ensi viikolla vai lykätäänkö niitä. Tietysti kun me keskustelimme tästä kaikesta, ei pelkästään ulkoasiaministeriössä eilen, ulkoasiaministerikokouksessa eilen, vaan myöskin henkilökohtaisesti henkilöstön kanssa Misturassa. Ja saimme kuulla myöskin turvallisuusneuvoston briifauksen eilen. Aivan erityinen rooli on YK erityislähettilällä, jota ryhmä tukee, tukiryhmä tukee. Mutta uskoakseni Euroopan unionin täytyy pitää yllä YK roolia. YK rooli täytyy säilyttää ja määritellä samalla neuvottelut ja neuvottelujen aikataulu. Lisäksi meidän täytyy taata se, että kaikki osapuolet alueella ja myöskin kansainvälisellä näyttämöllä – katsovat olevansa riittävän luottavaisin mielin sen suhteen, että YK on vahva rooli takaa sen, että neuvotteluita käydään tasapuolisesti. Mikä tärkeää on meidän kannaltamme eurooppalaisena, ja tämä täytyy tehdä selväksi, kuten sanoin alkupuheenvuorossani, että tavalla tai toisella tämä kaikki on YK erityislähettilän käsissä. Tavalla tai toisella täytyy keksiä keino, jolla voidaan varmistaa se, että koko Syyrian yhteiskunta ja kaikki ryhmittymät Syyriassa, ne jotka ovat Riadissa konferenssissa, ne jotka eivät ole Riadin konferenssissa, ovat mukana. Ja kaikki sitoutuvat poliittiseen prosessiin. Ja kaikki taistelevat täysiä ja Nusraa vastaan, al-Nusraa vastaan ja terroristiryhmittymiä vastaan, jotka voidaan määritellä terroristiryhmiksi ja jättää kaikki keksivät oman keinonsa päästä mukaan tähän prosessiin ja katsoa sen omakseen. Kuten monet sanoivat täällä, avainkysymys on se, että syyrialaiset täytyy saada päättämään maansa tulevaisuudesta ja nykyhetkestä. Kaikkien syyrialaisten täytyy päästä mukaan, mukaan luettuna ne, jotka ovat maan ulkopuolella. On tärkeää niin ikään, Muista se seikka, jonka kollegamme Kotsolino mainitsi. Työ usein eri sukupolvien kanssa. Nyt ollaan menettämässä kokonaisia sukupolvia syyrialaisia. He menettävät henkensä, he menettävät koulutusmahdollisuutensa, he menettävät toivonsa. Tämä on asia, josta Syyria joutuu maksamaan laskun ei pelkästään vuosien ja vuosikymmenen, vaan kokonaisia sukupolvia. Meidän täytyy antaa resursseja, rahaa ja myöskin tehdä työtä koulutusohjelmien aikaansaamiseksi, koska meidän täytyy taata se, että maassa, jossa aiemmin oli korkea koulutuksen taso kokonaisväestöä ajatellen, tämän maan täytyy jatkossakin voida satsata oman tulevaisuutensa, koska sitten kun aika on kypsä, meidän täytyy tehdä työtä maan jälleenrakentamisen puolesta. Silloin meillä on kokonaisia syyrialaisten sukupolvia, jotka täytyy kaikki saada mukaan tähän vaikeaan prosessiin. Olipa sitten kyse aineellisesta tai aineettomasta maanjäljen rakentamisesta. Tieto, osaaminen, taito, kokemus, koulutus, kokonaisen sukupolven koulutus täytyy hoitaa nyt, koska muutoin meillä tulee olemaan esimerkiksi vakavia ongelmia 10, 15, 20 vuoden kuluttua, myöskin kun ajatellaan radikalisoitumista, koska nuoret, jotka tänä päivänä kokevat vain ainoastaan sotaa, konflikteja, nälänhätää ja elämää pakolaisilla leireillä, eivät välttämättä ole huomispäivän kaikkein parhaimpia kansalaisia. Tämä on selkeä. Kyse pelkästään humanitaarisesta pakosta ja tarpeesta, vaan myöskin selkeästä omasta intressistämme. Samalla me satsamme oman vakauteemme ja turvallisuuteemme jatkossa. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa erään seikan. Täällä esitettiin lukuisia kysymyksiä, jotka liittyivät keskusteluihin, joita tullaan käymään joko myöhemmin tänään illalla ja mitä tulee Saudi-Arabian Iranin välisiin jännitteisiin, Turkin tilanteeseen, tilanteeseen, joka valitsee Saudi ja kristit, Saudi-Arabiassa kristittyjen vähemmistön osalta. Kaikki nämä tullaan ottamaan keskustelun tänään ja huomenna ja ylihuomenna. Haluan sillä kerran painottaa sitä, että minusta on hienoa viettää aikaa teidän kanssanne ja käydä keskustelun kanssa. Katson, että tämä on hyödyllistä myöskin minun työni kannalta sekä komissiossa että neuvostossa, kun toimin Euroopan unionin korkeana edustajana. Ja ehdottaisinkin, entisenä parlamentin jäsenä, en tosin Euroopan parlamentin jäsenä, mutta kansallisen parlamentin jäsenä, minä ehdottaisin, että pyrittäisiin keksimään jonkinlainen keino, jolla voitaisiin määritellä aikataulu, kalenteri ulkopoliittisia keskusteluita varten niin, että voitaisiin keskittyä joihinkin avainasemassa oleviin tärkeisiin seikkoihin, joista voidaan sitten tietää myöskin ulospäin toteamaan, että nämä ovat parlamentin ulkopoliittisia prioriteetteja kuukaudesta toiseen. Tämä on yksi ehdotus, joka kenties voitaisiin ottaa huomioon, kun järjestetään työtämme niin, että samantyyppisiä keskusteluita ei jouduta käymään useamman päivän aikana, joka ikinen kuukausi. Eräs edustaja otti esiin erityisen seikan, joka liittyy Jordaniin ja kauppaan. Me olemme keskustelleet tästä hyvin pitkällisesti. Jordanian ulkoministerinä se Jordanin kanssa keskusteltiin tästä ja myöskin ulkoasiain neuvostossa keskusteltiin tästä asiasta. Olen ollut keskustelussa myöskin Jordanin kuningattaren kanssa viime viikolla Brysselissä. Tästä tullaan tekemään ehdotus, jota minä tulen viemään eteenpäin. Ehdotan, että tuemme Jordania ei pelkästään siten, että annamme rahoitustukea, vaan myöskin siten, että otetaan käyttöön kohdennetut väliaikaiset toimet, joilla voidaan lisätä ja helpottaa aloittaa Jordanian kauppaa Euroopan unionin kanssa, koska Lontoon konferenssin pohjalta Jordania on kehittänyt erittäin kunnianhimoisen hienon ohjelman, jolla pyritään luomaan työpaikkamahdollisuuksia ei pelkästään jordanilaisille, vaan myöskin syyrialaisille pakolaisille. Tämä tulee olemaan avainasemassa, kun halutaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä luoda kestävää syyrialaisten pakolaisten kotouttamispolitiikkaa ilman, että luodaan konfliktia isäntäyhteisön jäsenten ja pakolaisten välillä. Koska syyrialaiset tulevat olemaan jo lähimaissa hyvin pitkän aikaa, kriisialueen lähimaissa, ja nämä maat eivät ole luonnonvaroiltaan kuin rikkaita alueita, ja tämä saattaa johtaa sosiaalisiin ja muihin konflikteihin, joilta täytyy pyrkiä välttymään. Toivon mukaan voimme luottaa tässäkin asiassa parlamentin tukeen, jotta voimme viedä työtä juuri tuohon suuntaan, ei pelkästään rahoitustuen kautta, suorantojen kautta, pakolaisten suojamisesta ja vastaantamista, kun on kyse tässä tapauksessa Jordaniassa, vaan myöskin siten, että otetaan käyttämään kaupan toimia, jotka voivat auttaa pit- keskipitkällä aikavälillä Jordania satsaamaan työpaikkojen luomiseen ja myöskin taloudellisiin investointeihin. Ja lopuksi vielä halusin kiittää teitä lämpimästi teidän panoksestanne. Tämä on minulle äärimmäisen arvokasta keskustelua ja toivon todellakin, että jatkossa voidaan saada niin kannustavia uutisia kuin mitä viimeisten 20 kuukauden aikana on voitu saada, ja että kumppanuussuhteessa, yhteistyössä tärkeimpiä kumppaneiden ystävien kanssa tuolla alueella ja maailmanlaajuisestikin katsottuna pystymme auttamaan tilanteen kehittymisessä ja viemään eteenpäin oikean suuntaan tätä erittäin vaikeaa prosessia. Ja jälleen kerran lopuksi uskon, että olemme oikeilla raiteilla. Päättynyt.